No niin, hyvät kollegat, me jatkamme äänestysten toimittamista. Meillä on vielä kaksi mietintöä, alkaen Rova Jäätteenmäen mietinnöstä. EUn ja Azerbaidžanin assosiaatisopimusneuvottelut. Tarkistus yksi. Ei, anteeksi. Siis tarkistus yksi, kyllä. Siihen on myös suullinen tarkistus. Herra Landsbergis on esittänyt sitä. Olkaa hyvä. Madam President, dear colleagues, Puhemies, kollegat, ettei tule mitään mahdollisia väärinymmärryksiä. Haluaisin lisätä yhden sanan virkkeeseen, joka liittyy vuoristokarabahin voim, asevoimiin. Siinä sanottaisiin surrounding, selventäisi älkää läpinäkyvyyttä torjuko tässä. Kiitos. Haluaako joku vastustaa tätä herra Landsbergiksen esittämää suurista tarkistusta? Ei kuka vastustakaan, eli suurinen tarkistus. Voidaan ottaa äänestyksen hänet puolesta. Niin? Dear Chairperson, I... Hyvä puhemies, en ole Landsbergiksen kanssa samaa mieltä. Tämä normaali teksti on oikea. Kyllä, mutta me olemme nyt äänestämässä herra Landsbergiksen esityksestä koska olisi tarvittu 40 vastustamaan, jotta sitä ei olisi otettu äänestyksenä. 40 ei löytynyt. Nyt äänet puolesta vastaan. Mutta nyt on liian myöhäistä. Minä juuri kysyin, oliko vastalauseita sen jälkeen, kun herra Lansbergis oli esitellyt oman tarkistuksensa ja, ja tässä tarvitaan edustajia tietty määrä ja niitä ei löytynyt. No, tarkistetaanpa se sitten. No niin, te kuulitte Ransbergisen esitykseen. Haluaako joku vastustaa tätä tarkistusta? Kirjeski και κύριοι Hyvät kollegat, ehkä tässä oli jotain ongelmia, joka liittyi aikaviipeeseen tulkkauksessa. Selvitän, onko 40. 40 ei ole löytynyt. Eli me äänestämme tästä tarkistuksesta äänet puolesta. Eli nyt on kyseessä Landsbergin suunnilleen tarkistus äänet puolesta. Siellä oli vähemmän kuin 40 äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tropologia. Sitten seuraavaksi tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma esitys kokonaisuudessaan. äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty suurella enemmistöllä. Seuraavaksi toimitamme äänestyksen herra Porevan mietinnöstä EUn ja Armenian Päätöslausumme esitys on tarkastelussa tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja lopuksi päätöslauselma esitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty selvällä enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi vuorossa ovat äänestysselitykset.